olen äh, vakuuttunut siitä, että nopeasti saamme tämän asian vielä ratkeamaan. Kiitos puhemies. Köszönöm szépen biztos véleményét. Paljon kiitoksia, arvoisa komission jäsen. Parlamentti on selkeästi ilmoittanut, että solidaarisuus on kaiken lähtökohta. Ja kiitokset komissiolle osoittamastanne tuesta. Keskustelu päättyy tähän. Seuraavaksi siirrymme yhden minuutin puheenvuoroihin. Kontis Nikolakos, Nikolaos Ur. Ensimmäisenä edustaja Nikolais Huntis. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, κύριε Πρόεδρε, γνωρίζετε ότι η χώρα μου η Ελλάδα... Kiitoksia herra puhemies. Πριν δύο μέρες puhemies, omassa maassani elämme vaalit aika kaksi päivää sitten. Parlamentti parlamentin, parlamentti vieraili äh, Kreikassa. Kreikan äh, presidentti vetosi Rova Merkeliin, joka totesi, äh, että vaalien lisäksi järjestetään myöskin kansanäänestys, jotta nähtäisiin aikooko Kreikka olla mukana eurossa vai ei. Herra Schulz hämmästyi. Hän, hän oli aivan sanaton tuon puheenvuoron jälkeen. Nyt kyse on siitä, että odotettiin demokraattista julkilausumaa. Toisin sanoen sitä, että Kreikka toisi kantansa demokraattisesti esiin. Näin ei kuitenkaan käynyt ja viesti jäi toimittamatta. Se on isku Euroopan unionia ja Euroopan parlamenttia kohtaan. Toivon, että Euroopan parlamentin puhemies seisoisi demokratian takana. Kiitoksia. Seuraan edustaja Landsbergis. <coughs> Puhemies, hyvät kollegat. Me saimme todistaa parlamentaarisen työn epäonnistumista, kun yksi hyväksytty teksti puhemieskokouksessa sitten hylättiin. EU-Azerbaijan eh, neuvottelut nimittäin. Mikään parlamentaarinen sääntö ei sano, että teksti voidaan muuttaa jossain myöhemmässä vaiheessa, jos se on hyväksytty äänestyksellä. Sen jälkeen ilmoitettiin, että tämä on säännön 216 ähm, mukaan hyväksytty. Se olisi lingvististen tai muiden kielellisten virheiden korjaus, mutta näin ei ollut tässä tapauksessa ja tämä korjausliite, joka väärin perustein äh, jaettiin, se on laiton ja se ei ole sen mukainen, mitä parlamentissa asiasta äänestettiin. Köszönjük szépen a következő felszóla. Paljon kiitoksia. Ja seuraavana Kurtis Lastre. Amennyiben nincs itt, Derek Vaughan következik. Hän ei näytäkään olevan paikalla, joten Derek Warren, olkaa hyvä. Uh, uh, Herra puhemies, kiitoksia. Olen tyytyväinen tähän Connecting Europe-rahastoon, jota on ehdotettu uudelleen vuoden 2013 jälkeiselle monivuotiselle rahoituskaudelle. Me tiedämme, että monia suuria infrastruktuurihankkeita tarvitaan kasvun aikaansaamiseksi ja nyt jos koskaan tällaista tarvitaan. Omassa maassani Walesissa liikenneinfrastruktuuria kaivataan erityisesti ratojen sähköistäminen Länsi-Walesin alueella olisi tärkeää kansantalouden kannalta. Ja minä toivoisin, että rahoitus olisi mahdollisimman kattava Swansin rataosuuteen asti. Jos näin ei kuitenkaan toimita, niin meidän tulisi varmistaa, että teemme yhteistyötä hallituksen kanssa, jotta löydetään varasuunnitelma, jotta voidaan varmistaa, että tällaisiin projekteihin sitoudutaan siinä vaiheessa, kun EU-varoja olisi taas käytettävissä. Kiitoksia. Bilbao Baran. Kiitoksia seurana edustaja Bilbao Baransi. Presidentti. Kiitos puhemies. Vaski, Eurobaska järjestö iski Eurooppa-järjestöä äh, vastaan 9.5. Me tarvitsemme Eurooppaa, äh, jossa integraatiohanke äh, ja muut vastaavat hankkeet pidetään esillä. Me emme hyväksy sitä, että rahoitusmarkkinat ja investoinnit valtaavat alaa. Perinteiset eh, finanssimarkkinat eivät nähtävästi enää toimi. Siitä on viime aikoina saatu eh, näytteitä. Sen eh, vuoksi, jos ajattelemme asiaa esimerkiksi Vaskimaan kannalta, hiili Hiilen tuotannolla on valtavan suuri merkitys. Se luo työpaikkoja. Me tarvitsemme lisää vuoropuhelua ja kaiken kaikkiaan integroivia toimia. Emme hyväksy sitä, että leikkauksia tehdään yhä enemmän. Uusi Eurooppa, sen on perustuttava informaation ja, ja sosiaalisten oikeudenmukaisten sääntöjen pohjalle. Paljon kiitoksia. Ja seuraavana puheenvuoron saa edustaja Krikoleikules vihreiden puolesta. Olkaa hyvä. Paljon kiitoksia, herra puhemies. Kreikassa toteutetaan toimenpiteitä, joista, joita yhteiskunnassa vastustetaan tasapainoisempiakin ratkaisumalle olisi voitu käyttää. Uudessa yhteisymmärryspöytäkirjassa tätä asiaa määrätä laisinkaan. Mehän tiedämme, että me olemme riippuvaisia öljytuonnista. Kreikka ei ole yksin tässä suhteessa ja Kreikka kärsii kriisistä ja kalliista tuontitavaroista. Talous tarvitsee näitä tuotteita, mutta tämä johtaa melkoisen kauppavajeeseen. eräällä alalla sähkön tuotantoon joudutaan investoimaan miljardi per vuosi. Ja minun mielestäni tässä yhteisymmärrysasiakirjassa olisi pitänyt viitata myöskin energiatehokkuuteen ja luonnon voimavarojen tehokkaampaan käyttöön. Minä uskon, että sillä kautta oltaisiin voitu parantaa tilannetta. Ja mielestäni asiakirjaan pitäisi tehdä tämän tyyppinen muutos. Kiitoksia. Most Salvarakos úr következik. Kiitoksia ja seuraavana edustaja Nikolakus. Hän ei näytäkään olevan paikalla. Uur. No seuraavana edustaja Binef. Immuniteetit me potupkan. Hyvät kollegat, minun koskemattomuuttani on loukattu ja media on hiljennetty. Pidettiin kokous Gortsin puolustajien puolesta. Poliisi tuli ja pidätti osan näistä edustajista. Minua ja kollegoitani käsiteltiin rikollisina. Bulgariassa tärkeitä ihmisiä on häväisty tällä tavalla, kun he ovat tukeneet Euroopan unionia. Pääministeri on itse syyllinen tähän, mutta hänellä ei ole rohkeutta tehdä asialle mitään. Eurooppa ei ota huomioon näitä viestejä ja hallitus varastaa ihmisiltä ja näin murtaa opposition. Meillä ei ole mitään demokratiaa ja Euroopan unionin instituutioiden toiminta voi johtaa oman aatteeni puolustajien kuolemiin. Pyydän, että eurooppalaiset puoluejohtajat johtajat ryhtyvät välittömiin toimenpiteisiin. Jos tärkeät ihmiset sanovat, että hallitus rikkoo tällä tavalla demokraattisia oikeuksia, pitäisikö minun hakea turvapaikkaa, jos Bryssel ei meitä diktaattorilta suojele, pitääkö meidän mennä Moskovaan, Washingtoniin vai ehkä Pekingiin. Näin tapahtuu Bulgariassa tänään. Kiitos. Köszönöm szépen. Most Kelly úr. Kiitoksia. Ja sitten seuraavana on vuorossa herra Kelly. The fiscal stability treaty will be voted in our... Rahoitusvakaussopimus, siitä äänestetään Irlannissa nyt toukokuun lopussa. Haluaisin puhua siitä, miten epädemokraattista tämä keskustelu on. Nyt tässä uhataan vakaasti demokraattista prosessia. Meillä on kyllä ja ei puolet, mutta pitäisi olla tasainen aikajako kummallekin osapuolelle. Tässä syntyy tilanne, jossa kampanjoidaan nämä kaikkia kansanäänestyksiä vastaan ja tämä ei ole demokraattista ei ole minkäännäköistä demokraattista mandaattia olemassa ja näin Euroopan parlamenttikin hävisi 2009 juuri näin. Tällä hetkellä meillä olisi samanlainen foorumi äh, pääministerille ja äh, herra Kenli äh, myös venäläinen taloustutkija on perustanut Sveitsiin yrityksen ja tämä yritys selvästi hyötyy tällaisista sopimuksista. Ja niin kuin sanotaan nettisivulla, niin tässä tarjotaan turvapaikka tällaisissa globaalin rahoituskriisin tilanteissa. Nyt, tämä on hyvin tärkeää ajatellen eurooppalaista yhteisöä. Ja kun meillä on tämä pankkisektorikin hyvin epävakaa. Tämä on täysin epädemokraattinen tilanne ja tässä eh, monet, jotka suosivat kansanäänestystä, heitä, heidät unohdetaan aivan kokonaan. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraava puhuja on Maria Koppa. Koppa. Kiitos puhemies. 17. kesäkuuta pidettävät vaalit ovat tärkeimmät sitten toisen maailman sodan Kreikassa päätetään että silloin, että halutaan vastuullinen hallitus, jolla ei tosin ole mitään helppoja vastauksia tarjottavanaan tähän nykyiseen kriisiin, mutta tämä ajankohta on erittäin tärkeä. Meillä on valtavan tärkeitä ongelmia ratkottavanamme, eikä EU aina suinkaan auta, e auta Kreikkaa. Ajatellaanpa vaikka Angela Merkelin ehdotusta siitä, että Kreikassa pitäisi järjestää eurosta kansanäänestys. Tämä ei, ei auta meitä ja ehdotus tulee vähintäänkin vuotta liian myöhään. Vuosi sitten puhuttiin jo kansanäänestyksestä, nyt siihen ei kuitenkaan ole aikaa. Me emme voi tehdä kaikkea sitä, mitä kumppanimme tässä haluavat muutama kuukausi sitten nousi aikamoinen häly tietyistä kehityskuluista Kreikassa ja tietyistä Merkelin ehdotuksista. Tässä pitää varmistaa se, että nyt ei edes luoda sitä vaikutelmaa, että sotkeudutaan tässä itsenäisen valtion asioihin. Kiitoksia. Herra Skinakakis on seuraava puheenvuoron pitäjä. Arvoisa puhemies, me olemme keskustelleet eh, Kreikan mahdollisesta poistumisesta euroalueelta, mahdollisesti myös EUn piiristä kokonaan. Useammat eh, puhuvat tästä asiasta eh, kuin pitäisi puhua ja jo ennen kuin vaalit on pidetty kesäkuussa, niin Kreikka on siirtynyt hyvin kriisi toiseen vaiheeseen. Meidän pitäisi katsoa muutakin kuin pelkästään taloudellista tilannetta, myös sosiaalista ja geopoliittista vaikutusta, joita tällaisilla teoilla olisi. Jos me jaamme kreikkalaiset Euroopan puolesta ja Eurooppaa vastaan oleviin sen mukaan, äänestävätkö he kyllä vai ei, ajatellen tätä poliittista tilannetta, poliittista järjestelmää, jossa nyt ollaan. Meidän pitäisi auttaa Kreikkaa tuottamaan ja tuottavuuteen. Se ei ansaitse tätä kriisitilannettaan. Viime vuosina tilanteet, jotka ovat tapahtuneet Kreikassa, ne ovat hyvin ongelmallisia ajatellen esimerkiksi todellista tuottavuutta. Nämä toimet, joita on teollisuussektorilla, siinä Eurooppa on myös vastuussa. Kiitoksia. Ja sitten seuraavaksi herra Salafrankos. Kiitos puhemies. Kasvun ja säästön välinen tasapaino Euroopassa on erittäin tärkeää. Euroopan johtajat yrittävät tässä nyt painostaa Kreikkaa vaaliasioissa ja muissakin asioissa, ja se aiheuttaa tietenkin ongelmia markkinoilla. Jatkuvasti syntyy uusia työttömiä ihmisiä, kun työpaikkoja menetetään, ja sitä tapahtuu aivan EUn laajuisesti. Saksassa, Italiassa, Ranskassa vaaleissa on nähty varsin odottamattomia tuloksia. Näissä vaaleissa on torjuttu nämä tiukat säästötoimet. Saksan budjettikuri höllenee ja se on hyvin tärkeä asia eurooppalaisen yhtenäisyyden ylläpitämiselle ja selviämiselle tästä kriisistä, euron selviämiselle – meidän pitää varmistaa, että Euroopan kansalaisten näkemyksiä kunnioitetaan. Solidaarisuusperiaatteen mukaisesti meidän tulee tarkastella realistisempia ratkaisuja. Ensimmäinen askel tähän ovat euroobligaatiot. Kiitos. Kiitoksia. Ja Kiitoksia puhemies. Tässä ollaan todella huolissaan. Ollaan huolissaan siitä, että tämä nyt tarjottu ratkaisu tai ratkaisut johtavat uusi, uusien siirtokuntien rakentamiseen Israelissa. Mm, Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden tulee tarkastella tilannetta. Israel on tuhannut tiettyjä alueita se on tuhonnut ihmisten koteja viimeisten kymmenen vuoden aikana. Israelin siirtokunnat ovat tuhonneet omaisuutta, joka kuuluu palestiinalaisille. Koko omaisuuden arvo on ollut 500 miljoonaa euroa. Meidän tulee varmistaa, että Israelin laajenemispolitiikka pysäytetään – sillä se aiheuttaa suurta vaaraa ja suuria vahinkoja. Se vahingoittaa myös eurooppalaisia veronmaksajia ja vie meiltä rahaa, sillä Euroopan veronmaksajathan tämä rahoittavat. Kiitoksia. Kurtis Lastra seuraavaksi. Kiitoksia ja puhemies, hyvät kollegat. Joka eh, koko ajan eh, näemme enemmän tapauksia Espanjassa eh, ja kyse on mm, lapsista, joita on mm, hyväksikäytetty ja siepattu eh, aina vuoteen 90 saakka. Eh, kyse on lääkäreistä, uskonnollisista henkilöistä ja siellä on siepattu lapsia, jotka kuuluvat poliittisille vangeille. Ja nämä ovat sellaisia draamoja, jotka liittyvät myös taloudellisiin tilanteisiin. Ja ajateltiin, että oli mahdollisuus, moraalinen oikeus ottaa nämä lapset, antaa ne muille perheille. Vähitellen on saatu selvyyttä tähän tilanteeseen ja haluaisin tässä osoittaa kunnioitusta niille, jotka ovat selvittäneet tilannetta. Tässä halutaan oikeutta kaikille näillä, näille tapauksille ja haluamme, että EU tällä tavoin myös torjuu ihmiskauppaa. On paljon vanhempia, joilla ei ole ollut mahdollisuuksia löytää lapsiaan. Köszönöm szépen. Következő felsz... Kiitoksia. Andy Brons on seuraavana, olkaa hyvä. Thank you. Try... Kiitoksia. Kun nyt yritetään pelastaa maata veloista ajamalla sen väestötyöttömyyteen, ei periaatteessa eroa 1800-luvun politiikasta silloin, kun velallisia teljettiin velkavankeuteen – Kreikassa tällä tavoin ei velan vähentämiseen päästä. Kvantitatiivinen velan helpottaminen johtaisi kuitenkin hiljattain velan vähenemiseen, mutta ei leikkaisi samalla työpaikkojen määrää. Jos tämä on fyysisesti mahdollista, niin kyllä se on silloin myös taloudellisesti mahdollista. Meillä on infrastruktuurihankkeita, joita Kreikassa pitää toteuttaa, ja samalla työntekijät, tämän alan työntekijät ovat työttöminä. Voidaanko inflaatio välttää? Kyllä. Viivytetään palkanmaksua siihen asti, että koko hanke on valmis. Tällä tavoin saadaan pidätettyä inflaatiota, kun tuotetaan enemmän tavaroita ja palveluita. Kiitos. Kiitoksia. Herra Kutieri seuraavaksi. President, Kiitoksia puhemies. Me vietimme työn juhlaa vapunpäivänä. Meidän täytyy muistaa sosiaaliset ja taloudelliset edistysaskeleet. Kriisin takia nämä edistysaskeleet on unohdettu ja nyt asetetaan tiukkaa kuria ja unohdetaan se, miten kova taakka on perheiden ja työntekijöiden harteilla. Nyt talouskriisistä on tullut myös sosiaalinen kriisi. Meidän täytyy kuunnella työntekijöiden ääntä he tarvitsevat lisää mahdollisuuksia ja investointia, joka tarjoaa mahdollisuuksia nuorille kautta Euroopan. Euroopan työttömyystasot ovat korkeammalla kuin koskaan ja tällä hetkellä on enemmän kuin koskaan työttömiä. Tässä ei ole löydetty sopivia vastauksia ja siitä syystä minä eh, tuen Euroopan parlamentin ehdotusta siitä, että annettaisiin nuorille takeet EU-ssa työstä, koulutuksesta, lisäkoulutuksesta ja tässä poliittisessa, taloudellisessa, sosiaalisessa tilanteessa voidaan saada rahoitus ESRstä. Kiitoksia ja Suusa seuraavaksi. Obrigada, Kiitos puhemies. 17. kesäkuuta Kreikassa äänestetään jälleen. Siellä äänestetään tulevaisuudesta ja koko maan, maan tulevaisuudesta. Siitä tulevaisuudesta, jonka he itse valitsevat. Ja siksi ei voida hyväksyä herra Trichén lausuntoja G8-kokouksessa. Euroopan keskuspankin entinen johtaja on ehdottanut, että ihmisiltä tulisi ottaa äänioikeus pois, että demokraattisesti valittu hallitus, joka hylkää nämä säästötoimet, pitäisi korvata tällaisella komissaariryhmällä Brysselistä. Se on täysin sietämätön vaihtoehto ja siinä tuntuu, että kiristetään Kreikkaa viemään läpi säästötoimia. Meidän tulee olla solidaarisia kreikkalaisia kohtaan. Ainakin oman poliittisen ryhmäni kanta on tämä. Ja siksi vaadin teitä kaikkia kollegoja, hyvät naisten herrat, ajattelemaan, oletteko valmiita hyväksymään tämän kaltaista kolonialismia Euroopan rajojen sisällä. Ihmiset varmasti vaativat demokratiaa. Korniliju Vladim Tudor következik. Kiitoksia ja sitten herra Corneliu de Tutor. Zi și noapte pe planetă se întâmplă grozăvii care șochează. Câinii violenței au fost... Hyvät naiset ja herrat. Nimeni Cele mai expuse victime sunt oamenii lipsiți de apărare. Joka päivä näemme koiria, jotka purevat suojattomia ihmisiä. Esimerkiksi 38-vuotias vanki Italiasta oli sellainen, jota pidettiin kuusi kuukautta vuotta eristys, eristyksissä ja sitten hän ryhtyi nälkälakkoon. Kun hän oli 50 päivää ollut nälkälakossa, hän kuoli. Tällainen epäinhimillisyys ja arvotto, ihmisen arvottomuus, niin tällaista taistelua käydään myöskin esimerkiksi ympäristöaktivisteja vastaan. Me huomaamme, että on olemassa tällaisia hyökkäyspataljoonia, jotka ovat eh, hampaisiin asti asestautuneita. He potkivat naisia ja lapsia, vaikka naisilla olisi pelkästään kukkia kädessään. Nämä poliittiset girillat ovat sellaisia, joiden kautta kuvitellaan, että saadaan turvallisuutta tuotettua. miten hypnoottisesti ihmiset toimivatkaan maailmassa. Kiitoksia. Ja sitten seuraavaksi Rova Papadopoulou. Kiitoksia puhemies. Demokraattiset vaalit Kreikassa, Suomessa ja Ranskassa ovat osoittaneet, että kansalaiset protestoivat budjettikuviria vastaan myös niitä vanhoja reseptejä vastaan, joita on asetettu budjetin tasauksen nimissä. Nyt on äh, Ranskan, äh, Ranskassa uudet tuulet ovat auttaneet ihmisiä siinä, että he tietävät, että uusliberaalinen politiikka voi myös päättyä ja he äh, pyytävät meille, meiltä solidaarisuutta. Varmasti kesäkuussa Kreikka valitsee pysyvän hallituksen ja se pysyy eurossa, koska kielteiset vaikutukset sen luopumisella eh, olisivat hyvin merkittävät koko euroalueelle ja Euroopan rahoitusjärjestelmälle. Rova Merkelin kommentit ja muiden johtajien kommentit kreikkalaisia vastaan ovat täysin eh, aiheettomia ja sopimattomia. Kiitoksia. Herra Ferreira seuraavaksi. Kiitos puhemies. Viimeisten viikkojen aikana Portugali on mennyt ajassa taaksepäin taloutensa ja sivistyksensäkin puolesta. Kansainvälisen valuuttarahaston toimet ovat Portugaliin kohdistuvia hyökkäystoimia. Ne, niillä yritetään pysäyttää Portugalin hallitus hyökkäämästä omia kansalaisiaan vastaan. Samalla toimet kuitenkin heikentävät demokratiaa ja hyökätään esimerkiksi ihmisten palkanmaksua ja sosiaaliturvaa kohtaan, pyritään heikentämään työehtosopimuksia ja miljoonia ja miljoonia euroja viedään pois portugalilaisilta työntekijöiltä tällä tavoin. Tämä tapahtuu aikana, jolloin työttömyys on jo korkeammalla kuin koskaan aikaisemmin. Nyt sanoisin tuhansille mielenosoittajille Lissabonissa, että kyllä tämä todellakin riittää nyt. Kiitoksia. Ja nyt tämä lista on käyty läpi, eli se merkitsee sitä, että seura- siirrymme esityslistalla seuraavaan kohtaan. Eli nyt nämä yhden minuutin puheenvuorot.